On selvää, he hyötyisivät tästä samoin kuin mekin. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Kiitos, herr Kollege Kellylle. Nyt sitten annan puheenvuoron komission jäsen Kuhtille.